nyt. Ja toivomme, että Nigeriassa saadaan aikaan tällainen myös ja Euroopan unionin on tärkeä asema näissä, tällä tiellä ja, ja on hyvä, että tämä asia on tuotu esille. No niin, kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat. päätöslauselmaehdotukset, jotka on hyväksytty tämän päivän istunnossa, välitetään vastaanottajille ja nyt istunto on päättynyt. Toivon teille turvallista kotimatkaa.